seuraavaksi äh, Kosovon Euroopan integraatioprosessista ja annan neuvoston edustajille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, komission jäsen, arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aluksi kiittää esittelijä Lunacekia hänen tekemästään Kosovon liittyvästä työstä ja koko parlamenttia siitä, että meillä on nyt mahdollisuus keskustella tästä aiheesta. Alu- aluksi muistuttaisin, että neuvosto sen päätelmissä joulukuuta 2014 viittasi ja pani merkille sen, että vakauttamis- ja assosiaatiosopimus, SAA-sopimus Kosovon kanssa aloitettiin heinäkuussa. Ja nyt me pyrimme komission kanssa allekirjoittamaan ja viemään tämän päätöksen mahdollisimman nopeasti ilman, että tämä vaikuttaisi jäsenvaltioiden toimintaan tässä asiassa. Me pidämme hyvänä sitä, että tällainen poliittinen pattitilanne on nyt päättymässä ja saatu aikaan uusia instituutioita. Nyt uusien viranomaisten on lähdettävä pikaisesti toteuttamaan uudistusagendaa ja tätä korkean tason vuoropuhelua Belgradin kanssa. Kosovon on lähdettävä täytäntöön panemaan kattavia uudistuksia vakauttamisen ja sosiaalisopimuksen mukaisesti. Se, että se edistyy eurooppalaisella tiellään, on Kosovolle ja koko alueelle äärimmäisen tärkeää. Kosovon kansalaiset ansaitsevat sen, että saadaan aikaan konkreettisia tuloksia ja että moniin hyvin kiireellisiin kysymyksiin tartutaan. Tarvitaan poliittista voimakasta sitoutumista, jotta näihin haasteisiin todella voidaan vastata. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää siihen, että parannetaan oikeusvaltioperiaatetta, mukaan lukien oikeudellista riippumattomuutta, Samoin on vahvistettava toimia järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Pidämme hyvänä Kosovan tähän astista edistystä, mutta muistutamme siitä, että Kosovon on puututtava puutteisiin, joita on tullut esiin viisumin vuoropuhelussa. Esimerkiksi on puututtava mahdollisiin turvallisuusriskeihin ja maahanmuuttoriskeihin, jotka voivat syntyä viisumivapautuksista. Tässä mielessä tarvitaan rakente- rakenteellisia talousuudistuksia ja on puututtava myös korkean työttömyyteen. Tarvitaan vaalilainsäädännön uudistamista ja julkisten viranomaisten julkishallinnon uudistuksia ja samoin vähemmistöjen suojaan on puututtava. Tämä kansallisia talousuudistuksia koskeva komitea on myös Kosovon kannalta hyvin tärkeä. Toivottavasti pystymme auttamaan Kosovoa, kun se toteuttaa talousuudistuspakettiaan. Hyvät jäsenet, normalisaatioprosessi Serbian kanssa on edistynyt huomattavasti ja Kosovolla on oltava aktiivinen ja rakentava rooli tässä prosessissa. Dialogi, vuoropuhelu on välttämätöntä, jotta sekä Serbian että Kosovon eurooppalainen tulevaisuus voi todella tulla lähemmäs niitä. Ja siksi suhteiden normalisoinnin pitäisi olla yksi päätehtävistä Kosovolle. Ja tässä mielessä haluan terve, toivottaa tervetulleeksi korkean tason vuoropuhelun uudelleen käynnistämisen Belgradin ja Pristinan välillä 9. helmikuuta ja sen, että oikeuslaitoksen sopimus on viety Kosovossa nyt päätökseen. Tämä on askel siihen, että Brysselin sopimus saadaan täytäntöön pantua mahdollisimman nopeasti. Toivotamme tervetulleeksi myös sopimuksen pääministerin Mustafa ja Vucicin välillä siinä, että tehdään yhteistyötä ja puututaan näin alueellisiin ongelmiin. Esimerkiksi Kosovosta lähtevään valtavan laittomaan maahanmuuttoon. Tästä puhutaan myös päätöslauselmassanne. Neuvosto seuraa hyvin tarkkaan sitä, miten Kosovo pyrkii samaan aikaan näkyviä ja kestäviä edistysaskeleita normalisoidessaan suhteessa Serbiaan. Tässä täytyy hyvässä mielessä täytäntöön panna kaikki sopimukset, joihin on päästy niin, että Kosovo ja Serbia voivat todella jatkaa eurooppalaisella tiellään. Tämä on keskeinen periaate tässä vakauttamis- ja assosiaatiosopimuksessa, ja tämä tulee olemaan ydinosassa EUn ja Kosovon suhteiden ja yhteistyön näkökulmasta. Ja vielä lopuksi, Kosovon pitäisi jatkaa tiivistä ja tehokasta yhteistyötä EULEX-ohjelman kanssa ja edesauttaa sitä, että EULEX pystyy toteuttamaan esteettä sen uutta mandaattia. Koson, Kosovon tulisi myös pitää prioriteettina sitä, että että täytäntöön pantaisiin poliittisia sopimuksia sen suhteen, että saadaan aikaan erityinen tuomioistuin. Ja toteuttaisiin tällaisen erityisen tutkintatyöryhmän päätöksiä. Kiitoksia nyt komission jäsen Haan. Komission puolesta olkaa hyvä. Valtiosihteeri puhemies, hyvät jäsenet. Minä kiitän tätä puheenvuoroa liittyen Kosovan integraatiosta Euroopan unionin. Komissiolla on yhteinen näkemys sen suhteen, että Kosovalla on unionin tulevaisuus. Me kiitämme tämän talon tukea ja tulemme jatkamaan tiivistä yhteistyötämme. Me olemme valmiita auttamaan parlamenttia ja esittelijä Lunacekia tulevien kuukausien ja vuosien aikana, jotta Kosovan eurooppalaisia näkemyksiä saadaan parannettua päätöslaisvalvonnosten kanssa samassa linjassa. Olen Pristinassa korostanut, että taloudelliset uudistukset ovat tarpeen, jotta Kosovan kilpailukyky saadaan parannettua siten, että voidaan lyötyä, luotua kasvua, työpaikkoja, paremmat olosuhteet, paremmat koulutukset, koulutusmahdollisuudet Kosovan kansalaisille. Tämä helpottaa puuttumaan ongelmiin muun muassa laittoman maahanmuuttoon. Edistymiskertomus viime lokakuussa toi esille niitä avainasioita, joihin Kosovan tulee puuttua oikeusvaltioperiaate, julkishallinnon uudistaminen ja sosiaalistaloudellisen kehityksen parantaminen ovat tärkeitä. Kaikki nämä ovat mukanaan poliittisia ja taloudellisia hyötyjä Kosovolle. Viime heinäkuussa saatamme loppuun SSA-sopimuksen ja aloitimme tekstin tekstistä sopimisen Kosovan kanssa. SAA on ainoastaan EU-asiakirja, ei molemminpuolinen asiakirja, mutta se on riittävän vahva ja vankka ja se kattaa kaikki ne alueet, jotka ovat myös muissa saa-sopimuksissa tällä alueella läsnä. Olen varma, että tässä on erittäin vähän eroa loppujen lopuksi muihin saa sopimuksiin SA-yhteyden jälkeen neuvoston päätökset ovat käännettävänä. Tämä saatetaan lopun tämän kuukauden aikana. Minä ehdotan kollegiolle, että nämä hyväksyvät tämän paketin huhtikuun alussa, jonka jälkeen tämä välitetään neuvostolle hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että SAasta sovitaan neuvostossa kevään aikana ja siinä vaiheessa, kun Mogherini ja Kosovo ovat tämän allekirjoittaneet, SA annetaan kuulemista varten, hyväksymistä varten äh, parlamentille. Parlamentilla on hyväksymis, hyväksymisessä tärkeä rooli, mikäli saa halutaan astuvan voimaan 2016 vuoden aikana, joka on edelleen tavoitteemme, niin on erityisen tärkeää, että tämä asia käsitellään tehokkaasti. Tietenkin me olemme valmiina antamaan tukea kautta koko prosessin. Siinä vaiheessa, kun parlamentti on antanut suostumuksensa, neuvosto voi edetä SA-päätelmien kanssa. Ottaen huomioon, että tämä on ainoastaan EU-tyyppinen asiakirja, niin tässä ei valita yksittäisiltä isävaltioilta hyväksyntää väliaikaiselle sopimukselle. Sitten kun tämä allekirjoitetaan, SA astuu voimaan välittömästi. Kosovosaan voimaan astuminen on virst, virstanpylväs EU-Kosovan välisissä suhteissa. Siinä vaiheessa on oikeudellinen sopimus Kosovan ja EUn välillä. Tämä suhde takaa oikeuksia ja hyötyjä, mutta se luo myös velvollisuuksia ja velvoitteita. Olen varma, että molempien osapuolien tulee totuttautua tähän, mutta olen myös yhtä lailla varma, että SAn täytäntöönpano on molempien osapuolien hyödyksi ja odotan innolla, että parlamentti jatkaa edelleen tätä lupavaa prosessia. Kiitos. Uh, Paljon kiitoksia komission jäsen. Hyvät kollegat, meidän on pakko lopettaa tämä keskustelu kello 11, joten sinisiä kortteja en ota vastaan, mutta annan kuudelle kollegalle minuutin puheenvuoron ilman puhujalistaa. Ja nyt aluksi edustaja Lunacek, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Komission ja neuvosto. Kiitoksia kaikille varjoesittelijöille erittäin hyvästä yhteistyöstä siitä, että olemme saaneet aikaan näin laajan konsensuksen tästä tekstistä. Toivottavasti tämä hyväksytään huomenna. Nyt puhun siitä, mitä Kosovo on Kosovossa on tapahtunut viime kuukausina. Kosovosta on lähtenyt tuhansia turvapaikanhakijoita Unkariin, Itävallan kautta muihin maihin, ja tämä on taas tuonut tämän Kosovon tilanteen tapetille. Nyt tilanne on rauhoittunut viime viikkoina, koska monet ihmiset Kosovossa ovat ymmärtäneet sen, että huhut, joita he ovat kuulleet, ovat pelkkää illuusiota. Ja nyt Kosovon ja Serbian on todella puututtava näihin ihmiskauppiaisiin. Ja toivottavasti tulevaisuudessa ja samalla ei ole näin paljon kosovalaisia turvapaikanhakijoita. Haluan kuitenkin tehdä selväksi sen, että tässä mietinnössä, kuten aikaisemmissakin, vaadin sitä, että Kosovolle annetaan nopeasti viisumiin vapaus. Olen varma, että jos meillä olisi tämä jo voimassa, ihmiset eivät tuntisi olevansa niin jumissa omassa maassaan. He tietäisivät, että voivat palata sinne halutessaan eikä heidän tarvitsisi lähteä tällä tavoin. On sanottu, että Kosovo on nyt todella samassa aikaan jotakin hyvää. Toivottavasti näin pian käy. Totta kai sosiaalitaloudellisen tilanteen on muututtava erityisesti nuorten osalta ja uuden hallituksen on torjuttava entistä tehokkaammin järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota myös omissa riveissään. Muuten oikeus ei toteudu. Tilanne oli pitkään, kuusi kuukautta täysin pattitilanteessa, mutta tällä hetkellä hallituksessa on aivan niin vähän, esimerkiksi, niin äh, vähän naisia. Tässä ei ole kyse pelkästään kuitenkaan KLAsta, vaan tietyistä sen osista, jotka ovat mahdollisesti tehneet rikoksia. On myös monia muita haittoja. Esimerkiksi kosovalaiset parlamentin jäsenet eivät saa osallistua kaikkiin aluetason tapaamisen. Tämänkaltaisissa asioissa on edelleen parantamisen vapaa. Ja kritisoin myös sitä, että viisi jäsenvaltiota me eivät tunnusta Kosovoa. Tämä jumittaa tilannetta. Ja toivottavasti komission Han päästään pian sopimukseen tästä asiasta ja Kosovo pääsee eteenpäin. Nyt minun puheaikani päättyy. Pyydän teitä lukemaan tämän ähm, tekstin. Se koskee myös EULEXia ja sen sisäisiä, sisäisiä korruptiosyytteitä. Nyt tarvitaan pikaisia tutkintatoimia. Toivottavasti huominen äänestys on onnistunut ja osoitamme, että parlamentti seisoo todella Kosovan takana. Speaker is... Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhujamme on Adaktusson, mutta hän ei tarvitse olla läsnä, joten siirrymme edustaja Panseriin. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos. Kiitos Lunacekin tekemästä työstä. Hän on jo pitkään valvonut ja seurannut Kosovon poliittisen tilanteen kehittymistä. Tämä päätöslauselma vaikuttaa tasapainoiselta ja osoittaa, mihin suuntaan tulevina päivinä on lähdettävä. Tässä sanottiin, että Kosovo on siirtymä- ja muutosvaiheessa ja on selvää, että olemme suhtautuneet myönteisesti siihen, mitä vaalien jälkeen on tapahtunut ja siihen, että on saatu aikaan hallitus. Nyt tarvitaan uusia askeleita, tarvitaan lisää uudistuksia niin, että konkreettisesti ja näkyvästi vahvistetaan ihmisoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja poliittista ja oikeuslaitosta. Tarvitaan järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisia toimia ja tarvitaan sellaista politiikkaa, jolla voidaan päästä eroon työttömyydestä, erityisesti nuorisotyöttömyydestä. Tarvitaan rakenteellisia talousuudistuksia ja kestävän kehityksen uudistuksia. Nyt on todella testattava uutta hallitusta, on katsottava, miten se pystyy tekemään työtä näiden uusien tavoitteiden eteen. EU varmasti tukee hallitusta ja kannustaa siitä tähän suuntaan, jotta näihin tavoitteisiin todella päästäisiin. Jotkin asiat ovat edelleen kuitenkin huolestuttavia. Tämä koskee esimerkiksi syyttäjien ja tuomareiden riippumattomuutta ja tehokkuutta. Tämä kaikki olisi tärkeää maassa, joka toivoo olevansa demokraattinen. Ja päätöslauselmassa puhutaan myös huolenaiheista, jotka liittyvät viimeaikaisiin korruptiosyytteisiin. Tarvitaan todella avoimuutta ja tämä liittyy myös EUn uskottavuuteen. Tarvitsemme lisää työtä, jotta Kosovo saadaan demokratian tielle ja aluetta saadaan vapautettua. Ja vakautettua. Ja tämä päätösasema on hyvä suuntainen. Kiitoksia. Edustaja Karski, kaksi minuuttia. Pani przewodnicząca, panie komisarzu. Paljon kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri, hyvät kollegat. Vuonna 2005 eh, Saksan tiedostelupalvelu kertoi, että Kosovossa vaikutti suuri mafian verkosto, joka jarrutti vakaan poliittisen rakenteen kehitystä. Tästä huolimatta kansainvälinen yhteistyö on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden. Haluaisin toistaa, että tämä oli virhe, tämä oli suuri poliittinen, geopoliittinen virhe. Valtion periaate ei toteudu. Kyseessä on ennemminkin rikollisjärjestö, joka on äh, muodostanut yhdistelmän, jota ei valtioksi pitäisi kutsua. Mafia johtaa tätä valtiota, harjoittaa heroinin ja elinten salakuljetusta. Haluaisin muistuttaa, että me olemme neuvottelemassa Serbian kanssa, jos samaan aikaan neuvottelemme Kosovon kanssa. Tämä saattaa uhata Serbian suhteitamme ja tämä hyödyttäisi Venäjää. Putin olisi erittäin valmis yllyttämään Serbiaa loittonen maan Euroopan unionista, ja jos menetämme Serbian, menetämme koko tämän Balkanin alueen. Siksi meidän pitäisi olla varovaisia, kun pohdimme intressejämme tällä alueella. Komissio on tehnyt jälleen kerran myönnytyksen Kosovolle. Me olemme jo tunnustaneet tämän valtion liian varhain, ja nyt puhumme siitä, että me tekisimme sopimuksen sen kanssa ja helpottaaksemme tilannetta. Meillä olisi erilainen muotoilu, koska erät jäsenmaat eivät Kosovoa tunnusta. Tämä on jälleen kerran virhe. Kiitoksia. Kiitoksia kaksi minuuttia. Edustaja Valtmans, olkaa hyvä. Eh, mevrouw de voorzitter, meneer de commissaris, mevrouw de raadsvertegenwoordiger. Kiitos, rouva puhemies, neuvoston edustaja, komission jäsen. Haluan kiittää Tsekkiä hänen tekemästä työstä. Hän on laitanut erityisen tasapainoisen mietinnön. Kosovon sota on lähellä sydäntäni, niin olen vierailut maassa kolme kertaa entisen Belgian kuninkaan kanssa ja entisen Belgian pääministerin Giver Hofstadtin kanssa välittömästi sodan jälkeen näin tuohon asteen siellä ja siellä oli myös belgialaisia sotilaita, jotka palasivat sieltä 2010. Paperilla Kosovo on lähentynyt Euroopan unioniin, mutta käytännössä paljon työtä on vielä edessä. Tämä mietintö antaa meille selkeän tilannekatsauksen, mikä tie on edessä. Kosovalaisten tulee sitoutua integraatiokehitykseen. Monia haasteita on maassa vielä edessä. Olen sitä mieltä, Tämä on henkilökohtainen ja ryhmän mielipide, että on tärkeää, että maa tunnustetaan täysin, jotta se voidaan ottaa mukaan Euroopan unioniin. Kosovo on eräs köyhimmistä ja korruptoituneimmista Euroopan maista, ja siellä työttömyys aste on yli 35 prosenttia. Pristina tarvitsee Euroopan unionin avulla tukea taistelussa oikeusvaltioperiaatteen puolesta ja taistelussa järjestäytynyt rikollisuutta vastaan, mikäli halutaan jatkaa muuttovirta keskeltä virtaa maasta pois. Me liberaaleina tuemme erittäin vahvasti sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia siten, että yritykset ja kansalaiset voisivat jatkaa eteenpäin. Ja jotta voitaisiin varm- tämä kyseessä on siis kaunis maa ja nyt on tietävä uudistukset läpi, ja tämä olisi kaiken puolen kaunis. Me tuemme Kosovo-uudistuksessaan. Kiitoksia. Shoshogunas, yksi minuutti, olkaa hyvä. <laughs> It's late. I should be forgiven. Antakaa anteeksi, nyt on myöhä. Kiitos puhemies. 16 vuotta sitten jotkin EUn jäsenvaltiot ja Yhdysvallat päättivät rikkoa periaatetta siitä, että Euroopan rajoja ei muutettaisi ne poistivat väkivalloin osan Serbiaa tällaisen protektoraatin. Ja on, tämän jälkeen on nähty, että Kosovo on ollut suuri epäonnistuminen Euroopan näkökulmasta. Ja tämä näkyy myös tässä viimeisessä mietinnössä. BKT lisääntyy, mutta nämä varat päätyvät vain rikollisjärjestöjen käsiin ja ihmiset lähtevät aaltoina maasta. Väestömme, väestö on kutistunut. Vienti on olematonta, työttömyys kasvaa ja korruptio rehottaa. EU pitää nyt tunnustaa epäonnistuneensa ja vähentää puuttumista Kosovan toimintaa. Presidentti. Puhemies. Kosovolaisilla on tänä vuonna edessään äärimmäisen vaikea tilanne. Kosovolais taiteilija on maalannut taulun, jossa on suuri E, joka viittaa sanoihin Exodus, Eulex ja niin edelleen. Yksi kolmesta kosovalaisesta elää köyhyysrajan alapuolella. Nuorisotyöttömyys on taivaisen siksi tuhannet kosovalaiset lähtevät joka kuukausi ulkomaille, esimerkiksi Saksaan. Ihmiset ovat Serbia, Serbi- ja Albani rikollisten käsissä, ihmiskauppiaiden käsissä. Nyt tarvitaan todella vastuuta. On puututtava korruptioon, rikollisuuteen ja nyt on todella tehtävä jotakin, jotta maa pääsee tästä kriisistä ilman lapsiaan, eh, jotka voivat parantaa isänmaansa tilannetta. Kosovolla ei ole tulevaisuutta. Lunacek on tehnyt tässä mietinnössä äärimmäisen hyvää työtä. On muistettava, että kosovaista on jatkettava tällä tiellä kohti liittymistä. Speaker, Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Morvai. Hän ei tarvitse olla paikalla, joten edustaja McAllister, yksi minuutti, olkaa hyvä. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Puhemies, hyvät naisten herrat. Kolme viikkoa sitten kävin Kosovossa ja keskustelin esimerkiksi pääministeri Mustafan kanssa. Siellä puhuttiin myös tästä mietintöä luonnoksesta ja haluaisin kiittää Tsekia EPPn nimissä hänen hyvästä työstään esittelijänä. Pristinassa hallitseva aihe oli turvapaikanhakijoiden muuttoaalto Kosovosta eu Siitä puhuttiin tänään ja tämä koskettaa erityisesti Saksaa. Ensimmäinen tärkeä toimenpide lisää valvonta rajoilla – näyttää tuoneen lyhytaikaista helpotusta tilanteeseen. Haluaisin kuitenkin käyttää nyt tilanteen hyväkseni, koska Kosovon lähettiläs seuraa tätä keskustelua parlamentista tänä iltana. Haluan korostaa sitä, mitä kollegani sanoivat. Tarvitaan tiedotuskampanjaa paikan päällä. Kosovo on turvallinen lähtömaa, eikä turvapaikanhakijoilla ole mahdollisuutta saada tunnustusta tälle pyynnölleen Saksassa. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tilanne Kosovossa paranee ainoastaan, jos taloudellinen tilanne elpyy. Ja EU on valmis kantamaan oman kortensa kekoon tässä asiassa. Niin meidän pitää yhdessä tukea Kosovoa. For one minute, I'll give the floor now. Kiitoksia. Nyt uh, Viotti, yksi minuutti. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. 2014 oli Kosovolle tärkeä vuosi ja sen lähettymisprosessille EUn kanssa. SAA-sopimuksen allekirjoittaminen on esimerkiksi tärkeä asia, mutta emme voi pysähtyä tähän. Meidän täytyy pyrkiä tilanteeseen, jossa kaikki voivat toteuttaa täysin perusoikeuksiaan. Tässäkin mielessä vuosi 2014 oli Kosovolle tärkeä. Hallitus lähti toimin esimerkiksi LGBT-henkilöiden tilanteen parantamiseksi ja on ollut erilaisia homofobian vastaisia toimia. eri tavoin on tuettu näitä liikkeitä. Ja haluan itsekin kiittää kollega Lunacekia, vaikka tässä onkin vielä kovasti työtä, hänen hyvästä mietinnöstään. Toivottavasti tämä sataakseen mahdollisimman monta ääntä huomenna parlamentissa. For one minute, the floor is... Kiitoksia. Jambaski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Rouva puhemies, komission jäsenet kollegat. Sallikaa minun ensin onnitella Rova Tsekkiä. Konnitan häntä suuresti ja hänen työtä tämän asian parissa. Työtä oli valtavasti ja olin varjoesittelijä. Ja tässä mietinnössä tuodaan esille, mitä on saavutettu tässä vaiheessa siellä on, siinä on korostettu myös haasteita, joita vielä edessä. On tärkeää mainita eh, korruptiosyytökset, EU-Lex eh, e on hyvä nostaa esille huumekauppa ja eh, järjestäytynyt rikollisuus. Mutta se, joka huolestuttaa minua eniten, on se, että Kosovosta ollaan Kosovon kautta kulkee vierastaistelijoita ja nämä mukavat Euroopan turvallisuutta. The floor is now. Kiitoksia. Nyt ähm, edustaja Kutsek, yksi minuutti. Kiitoksia puheen mies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Hu- vuonna 2014 oli tärkeä Kosovon integraation eurooppalainen vuosi. Me aloitimme ähm, joiden tulisi toteutua tänä ähm, keväänä. Vaalit järjestettiin, kaikki kansainväliset tarkkailijat sanovat, että ne ovat demokraattiset ja avoimet. Huolimatta poliittisten puolueiden vuoropuhelusta siitä, että se kesti kuusi kuukautta, hallitus saatiin muodostettua. Nyt Kosovon täytyy jatkaa erittäin tärkeitä uudistuksia, jotka parantavat talouden tilannetta oikeuslaitoksen toiminta ja avoimuus, järjestäytyneen rikollisuuden vastustaminen ja korruptio ovat tärkeitä seikkoja on tarpeen myöskin tehdä uudistuksia työllisyyden parantamiseksi. Siksi olen sitä mieltä, että neuvoston pitäisi hyväksyä päätös ja tehdä puitesopimus Kosovon osalta tämä auttaisi maan talouskasvua ja tukisi lähempää yhteistyötä Euroopan unionin kanssa eri aloilla. Kiitoksia edustaja Tokes, yksi minuutti. Elnök asszony. Kiitos puhemies. Ilo ja euforia sen jälkeen, kun Kosovo sai tämän uuden asemansa, on suuressa ristiriidassa sen kanssa, mikä tilanne tällä hetkellä maassa on. Tilanne poliittisesti on vakava, köyhyys on lisääntynyt, työttömyys on lisääntynyt ja ihmiset eivät pysty oikeastaan hyötymään edes EUn tarjoamasta tuesta ja siksi maasta muutto on lisääntynyt. Ja tässä Euroopan poliittisella luokalla on oma asemansa, mutta myös kansainvälisellä yhteisöllä, joka on luonut tämän uuden valtion. Nyt tämä kriisi pitää pyrkiä ratkaisemaan. Kosovon hallitus ja EU tehdessään yhteistyötä kohti integraatiota, niiden pitää löytää ratkaisu tähän maastamuuto ongelmaan Kosovossa. Serbia, joka sekin pyrkii liittyvään EU-hun, senkin pitää tarjota tukea tuolle alueelle. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Molna, yksi minuutti. Elnök asszony, 2008-ban lehetővé tette, hogy Koszovó kiki... Kiitos. 2008 mm, raamprosessi Balkanilla alkoi ja EU julistautui itsenäiseksi. Nyt EU-jäsenyys on heidän ulottuvilla 2014 vuoden muutto. Liike teki selväksi, että me emme ole tehneet riittävästi. Miten on mahdollista, että kolmasosa kansalaisista on valmiita lähtemään muualle Euroopan omasta kotimaastaan? Kosolaisilla on kaksi vaihtoehtoa. Joko he sietävät köyhyyttä omassa kotimaassaan tai pyrkivät pakenemaan ja löytämään uuden tulevaisuuden lännessä. Euroopan tulee kantaa vastuunsa kaikille kosovalaisille, kosovalaisten, jotka jäävät kotimaahansa ja niille, jotka tulevat Eurooppaan. Nykyään Euroopassa ääripuolueet käyttävät hyväkseen näitä poliittisia asioita ja joskus jopa hallituspuolueet puhuvat maahanmuuttajista – taloudellisia etuja tavoittavana maahanmuuttajien Euroopalla on paljon työtä ja nimellä jäsenillä on paljon työtä edessä tässä talossa. Ähm, kiitoksia oli Yksi minuutti. Seuraavana edustaja Kukan yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Ensin kiitokset Ulke Lunacekille hänen mietinnöstään ja hänen sitoumuksestaan Kosovon kysymykseen. Pitkän tauon jälkeen, valien jälkeen uusi Kosovon hallitus sen tulee keskittyä tärkeisiin sisältökysymyksiin. Maan kehityksessä on selvää, mitkä seuraukset ovat, jos taloudellinen ja sosiaalipolitiikka epäonnistuu. Kosovon täytyy kiireellisesti käsitellä talouskehityskysymyksiä ja erittäin suurta työttömyyttä hiljattainen turvapaikanhakijoiden kasvu on vain yksi selkeä seuraus tästä. Omalta osaltamme meidän pitäisi olla valmiita hyväksymään SAA-sopimus ja siirtyä viisumivapauteen. Toisaalta on äärimmäisen tärkeää, että uusi hallitus asettaa prioriteetiksi korruptiovastaisen taistelun ja järjestäytyneen rikollisuuden vastustamiseen. Me odotamme myöskin tuloksia tutkimuksista, jotka koskevat korruptiosyytöksiä EU-leksissä. Jos haluamme olla uskottavia, ja me haluamme olla uskottavia, meidän pitää voida luoda valoa tähän tilanteeseen. Kiitoksia. Thank you, Mr. Libera. Kiitoksia, edustaja Liberatski, yksi minuutti. Pani Kiitos, rouva puhemies. Halusin onnitella luonnonsekkiä tasapainoisesta mietinnöstä. Minä kiitän komission jäsen Haanin viimeisestä lauseesta, että tämä on lupaava prosessi. Mietinnössä nostettiin esille puutteet, ongelmat. Negatiivisesti katsottuna voidaan puhua jopa maan sisäisistä negatiivisista kehityksistä. Kollega Karski nosti nämä myös esille on tärkeää, että kansalaisille löydetään mahdollisuus, tulevaisuus näkyvä, mitkä ovat ne mahdollisuudet, jotka heillä on tässä pienessä valtiossa ja mistä puhutaan, kun puhutaan näiden mahdollisuuksista liittyä Euroopan unioniin. Meidän on annettava heille näkymä ja tämän tyyppinen näkymä. Me olemme sen heille velkaa Euroopan unionina kaikkien, kaiken sen jälkeen, mitä tässä tällä alueella on koettu. Um, we now move to catch the... Kiitos. Nyt siirrytään puheenvuoron ilman puhelistaa ja ensimmäisen puheenvuoron Saira Bogovic. Minäkin haluan onnitella Lunacekia tästä hyvästä mietinnöstä, joka kuvailee hyvin Kosovon tilannetta. Puhuimme aikaisemmin Serbiasta, jonka mietintö oli rohkaisevampi kuin Kosovon. Kosovon tilanne on ehkä vakavampi. Ongelmat ovat työttömyys esimerkiksi. Tämä on asia, joka vie toivon kansalaisilta Kosovossa ja näin ne lankeavat rikollisjärjestöjen ja ihmiskauppiaiden syliin. On hankala elää sellaisessa maassa, jossa työtä ei ole, ja jos onkin, niin palkat ovat erittäin matalia. On tehtävä työtä, yhteistyötä Serbian kanssa oikeusvaltioperiaatteen suhteen. Tämä on tärkeää molemmille maille. Kiitos. Fonsulika seuraavaksi. Kiitos, rouva puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Kiitän Alfred-valiokunnan hyväksymää mietintöä ja askel oikeaan suuntaan. Oikeusvaltioperiaatetta on vahvistettava, oikeusjärjestelmä on vahvistettava, on taisteltava järjestetöntä rikollisuutta vastaan, oikein, taloudellisen muutoksen vietävän läpi ja on saattava tilanne kestävälle tasolle. Tuen sitä, että media saa Media on läpinäkyvä, naisten asema on parannettava ja lisäksi kehittyys parannukset suhteessa Serbian suhteen ovat positiivinen asia. Me Romaniassa seuraamme tilannetta tiiviisti ja otamme nämä huomioon. Taistelu terrorismin ja radikalisoimista vastaan on tärkeää. Euleksin kanssa on tehtävä syvällinen analyysi, jotta voidaan arvioida yleinen tehokkuus läpinäkyvyys on erityisen tärkeää. Thank you, Mr. Kiitos, Moraes. Kiitoksia puhemies aivan aluksi. Totean, että Kosovon ääri-islamistien toiminta on aiheuttanut suuria ongelmia. Alueella on tehty massa kun henkilöt ovat osallistuneet toimintaan Syyriassa ja Irakissa ja erät kansalaisjärjestöt ovat myöskin osallistuneet tähän. Niiden pääkonttori on Saudi-Arabiassa tai Katarissa. Me olemme nyt puhumassa maasta, jossa vaikuttaa suuri verkosto ulkomaalaisia. Monet albanialaisetkin mm, elävät tuossa maassa ja on erittäin tärkeää, vaarallista, että tällainen ideologia Suur-Albaaniasta leviää Balkanin alueella. Tämä on jotakin, mitä pitää ottaa huomioon. Kuinka mahdollinen Euroopan unionin jäsenmaa Kosovo voi olla maa, jota viisi Euroopan unionin jäsenmaata ei tunnusta millään tavalla? Kiitoksia. Kiitos, yksi minuutti Jakovic. Velike reforme. Želim... Kosovo pyrkii toteuttamaan useita uudistuksia ja haluamme tukea Kosovoa sen tiellä kohti Eurooppaa. Kuitenkin haluamme sama, samalla todeta, että uudistuksia todella tarvitaan. Ja haluan mainita asian, joka ei ole tullut keskusteluissa vielä esiin. Eli se, että serbialaisyhteisön oikeuksia Kosovossa on puolustettava. Olen aina puolustanut vähemmistöjen oikeuksia myös muiden maiden ja muiden vähemmistöjen osalta. Ja haluan puuttua tähän kysymykseen myös, myös Kosovon osalta. Olemme puhuneet Balkanien alueen tulevaisuudesta eri tavoin. Haluaisin nähdä Balkanin EU-ssa. Tämä on ainoa mahdollinen tulevaisuuden näkymä. Please. Kiitos. Karve minuutti. Madam President. By virtue... Kiitos, rouva puhemies. Itse olen romanin taustainen ja minä haluan tuoda esille romanien kärsimän syrjinnän Kosovossa, terveydenhuolto, koulutusmahdollisuudet, asuntotilanteet ovat erittäin nolla romanien suhteen Kosovossa romanit pyrkivät länteen Euroopan unioniin ja minun näkemyksestäni tämä pitkään jatkuva, jatkunut syrjintä ei ole hyväksyttävissä. Romanin on ollut tunnettava olonsa turvalliseksi valitsemissa maissa. Ison Britannian romaniyhteisössä koetaan, että ei ole riittäviä infrastruktuureja näille yhteisöille ja se, että näitä Romania saapuu iso yhä enemmän, aiheuttaa sen, että he saattavat kokea sielläkin syrjintää. Kiitos, ja viimeinen puhuja on herra Korea, yksi minuutti. Thank you. Grazie, grazie, president. Kiitos, puhemies. Minäkin halusin onnitella Lunacekia hänen tekemästään työstä. Mietintö on varmasti rakentava. Kutsun sitä nyt rakentavaksi. Tässä puhutaan siitä, että Kosovon tilanne on hankalampi kuin muissa maissa, joista juuri puhuimme. Sen väestö on nuorempaa ja viisi EUn jäsenvaltiota ei ole tunnustanut maata. Tätä on syytä pohtia. Tämä SAA-sopimus on hyvä ensiaskel, mutta toivottavasti tätä askelta ei oteta liian nopeasti eikä harpota pidemmälle kuin jalat riittävät. Tässä täytyy toimia luonnollisesti ja täytyy pyrkiä siihen, että kaikki Balkanin maat pääsevät EU-hun. Tiedämme, että näissä maissa on ongelmia, jotka liittyvät terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Meidän täytyy pyrkiä toimimaan entistäkin rakentavammin, jotta maa saataisiin mukaan EU-hun. Thank you very much. I now give the floor. Kiitos paljon komission jäsen Hansa puheenvuoron. Members, uh... Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet. Kiitokset äh, jatkuvasta tuestanne mm, aloitteellemme Kosovon suhteen. Tämän päivän keskustelu oli hyvin rakentavaa. Haluaisin kiittää hyvin paljon myöskin edustaja Lunacekia hänen työstään. Voin kuvitella, että se ei aina ollut helppoa. Tämä osoittaa selkeästi, mitkä rakenteelliset ongelmat Kosovossa ovat. Ja tämä koskettaa oikeusvaltion toimintaa, taloutta ja myöskin tulevaisuuden etenemistä. Siksi äm, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen loppuun saattaminen tänä vuonna olisi rohkaiseva merkki Kosovon kansalaisille siitä, että Kosovon tulevaisuus on tiellä kohti Eurooppaa. SAA sopimus, joka tarjotaan maille, jotka ovat integroitumassa kohti Euroopan unionia, on tärkeä tuki prosessille ja myöskin taloudelle. Haluaisin tukea Kosovon lähettilästä ja luonnollisesti valtionpäämiestä ja pääministeriä heidän nopeasta, tehokkaasta reagoinnistaan maahanmuuttovirtaan, joka käynnistyi viime vuoden lopulla. Haluttiin lähettää viesti maahan, ettei ole järkeä lähteä maasta ja hakea turvapaikkaa, kun niitä ei kuitenkaan myönnetä. Kaikki nämä ponnistukset ovat uskoakseni kestävällä tavalla saaneet vähenemään maahanmuutto virtaa ja tässä on esimerkki hyvästä tuloksesta, jonka politiikkamme on saanut jo aikaan Kosovossa. Kiitokset ja välittäisin kiitokset myöskin maan itsensä viranomaisille. Ehkäpä voin tehdä tämän itsekin, sillä minulla on ilo ja mahdollisuus vierailla maassa kahden viikon päästä. Voimme tuolloin osallistua Länsi-Balkan kuusi konferenssiin joka järjestetään Kosovossa. Se käsittelee kuljetusliikennealaa. Tämä on mielestäni erittäin hyvä merkki siitä, että Kosovo täysin osallistuu kaikkeen toimintaan alueella ja pyrkii paremmin yhdistämään alueen maat toisiinsa ja näin osallistumaan rauhan ja vakauden luomiseen, kasvun ja työpaikkojen ja vaurauden luomiseen alueella – toivotan kaikkea parasta ja kiitän jälleen kerran parlamentin jäseniä tästä hyvin rakentavasta työstä ja työstä, joka on Kosovon ja Euroopan unionin intressien mukaista. Kiitoksia. Kiitos. Ja valtiosihteeri Kalnina Lukasevic saa viimeisen puheenvuoron. Kiitos komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Kiitos paljon tästä keskustelusta. EU jatkaa yhteistyötään komission kanssa. Mutta päävastuu kehittymisestä on Kosovolla, sen johtajilla, toimielimillä ja kansalaisyhteiskunnalla. Uudistukset ovat tärkeitä ja neuvottelut on aloitettava mahdollisimman pian. Se on tärkeä osa alueellista vakautta. Se yhdistää Kosovon sen eurooppalaiselle integraatiopolulle. On annettava kannustamia sille, että uudistukset viedään läpi Kosovassa. Neuvosto nyt odottaa komission ehdotuksia, jotta se voi ryhtyä toimiin päät, neuvoston päätösten kanssa siten, että voidaan tehdä päätös ennen pitkään. Nyt tarvitaan sitä, että poliittiset johtajat kantavat vastuunsa komis, äh, Kosovan ja sen kansalaisten hyödyksi. Avainuudistukset ovat tarpeen. Ei ainoastaan EUn takia, vaan sen takia, että ne ovat Kosovan edun mukaisia ja ne ovat Kosovan kansalaisten edun mukaisia. Kiitos paljon huomiostanne, kiitos paljon tästä erittäin tärkeästä keskustelusta. Kiitos valtiosihteeri. Nyt meillä on vielä ehdotus päätöslaselmaksi, jotta tämä sisään käsiteltyä.